konservaamen. Tähän päättyy keskustelu. Ja seuraava kohta esityslistalla, tämän iltapäivän esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Guinea-Bissausta. Korkea edustaja edustamassa ja siis komission varapuheenjohtaja edustamassa on jälleen herra Olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, arvoisat jäsenet Euroopan parlamentissa. Minulla on ilo eh, olla täällä keskustelemassa tänään korkean edustajan varapuheenjohtaja Ashtonin puolesta täällä Gineapissa on tilanteesta. Ja pidän oikein hyvänä tätä huomiota, jota parlamentti siellä antaa. Nykykriisi Guinea-Bissausta selkeästi tuo esille jälleen kerran sen, että kun sotilaat haluavat sekaantua siviiliasioihin ja saada eh, hallinnan poliittisiin asioihin maassa. Maa on edelleen yksi köyhimmistä maailmassa, sitä eh, häiritsee huumekauppa ja se vaikuttaa myös Eurooppaan tämä huumekauppa. Tie ratkaisuun on se, että houkutellaan eh, sotilasjohto siirtymään sivuun ja reformoimaan armeijan. Sitten vasta siviilit voivat päästä valtaan ja saada aikaan eh, vapaat vaalit. EU tuomitsi vallankaappauksen 12. huhtikuuta 2012 hyvin voimakkaasti. Me vaadimme sitä, että legitimi hallitus saadaan takaisin välittömästi ja että presidentinvaalit viedään päätökseensä lainmukaisesti. Pidämme hyvänä yksimielistä päätöstä toukokuussa 18 YK on, turvallis, YK on turvallisuusneuvostossa päätöslauselma 2048-2012 Guinea pissausta, että sille, sen hen, johtohenkilöille, kumouksen johtohenkilöille annetaan henkilökohtaisia sanktioita ja että saadaan takaisin demokraattinen vaaliprosessi, se, että sotilaat palaavat parakkeihinsa ja vetäytyvät poliittisista asioista. Turvallisuusneuvosto myöskin painotti, että ne, jotka ovat vastuussa mm, ihmisoikeusloukkauksista, heidät täytyy saada vastuuseen, ja että mikä tahansa kestävä ratkaisu vakauteen Kineopissa, se pitäisi varmistaa se, että ne, jotka ovat vastuussa poliittisesti perustelluista salamurhista, muista vakavista rikoksista ja perustuslaisista kansainvälisen järjestyksen rikkomuksista tuodaan oikeuden eteen. Me toistamme sen, että vahvasti tuomitsemme vallankumouksen ja vaadimme, että lähdetään tekemään työtä YK perus, päätöslauselman perusteella, johon kuuluu etenemissuunnitelma, johon kuuluu aikataulu perustuslaisjärjestykseen palaamiseksi, turvallisuussektorin reformi, rangaistamaksettomuuden torjuminen ja huumekaupan torjunta ja se, että eh, sotilaat eivät ole vallassa. Haluamme tukea aktiivisesti välitystoimia niin, että päästään mukaan ottavaan osallistavaan väliaikaisen järjestelyyn. Toistamme vaatimuksemme siinä, että täytyy välittömästi vapauttaa kaikki laittomasti pidätetyt henkilöt ja se, että peruutetaan, että sotilasjohto peruuttaa matkustuskielonsa aikaisemman hallituksen jäsenille. EU on jo hyväksynyt sanktioita kahta eh, sotilasjohdon jäsentä vastaan ja se on valmis laajentamaan listaa muihin henkilöihin, sotilaallisiin ja poliittisiin henkilöihin, ja saattavat olla vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista ja väärinkäytöksistä. Mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset ja rauhanomaisten mielenosoittajien väkivaltainen vainoaminen sekä huono hallinto julkisten varojen osalta. Me keskeytimme suuren osan avunantamisesta jo viime vuonna ja perusehto sen jälleenaloittamiselle on turvallisuussektorin reformi. Olemme myös huolissamme siitä, että humanitaarinen tilanne heikkenee ja että koko ajan on väkivallan vaara olemassa. Olemme myös huolestuneita siitä, että on mahdollisuus järjestelyihin, jonka myötä nykyisten sotilasjohtajien paluu siviilivaltaan olisi mahdollista. Demokraattinen vakaus Kinea Bissausta vaatii sitä, että poistetaan aseellisten joukkojen muodostamaa uhka ja että turvallisuussektori reformi on edelleen tarpeen. Ne, jotka ovat vastuussa perustuslain vastausesta toiminnasta tai rikoksista, täytyy saada vastuuseen. Sopimusten täytyy olla osallistavia demokraattisia. Sotilasjoukkojen ei täydy antaa missään tapauksessa määrätä, kuka osallistuu ja kuka ei politiikkaan. Me seuraamme viimeaikaisia kehittymiä kehityskulkuja, jotka liittyvät turvallisuuteen. Tässä valossa kansainvälisen yhteistyön täytyy olla yhtenäinen. Tässä mielessä korkea edustaja on rohkaissut AUT ja kutsumaan koolle osapuolet saamaan, toteuttamaan taloudellinen tuki etenemissuunnitelmalla takaisin perustuslailliseen järjestykseen. Ja tässä mielessä yhteysryhmä kansainvälisessä yhteisössä voisi olla sellainen asia, joka voitaisiin aloittaa ja siitä olisi hyötyä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra Vammen. Ja nyt ryhmien puheenvuorot ja aloitamme Euroopan kansanpuolueen ryhmän ryhmäpuheenvuorosta Paolo Rangel. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa ministeri Vamen, ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että on todella valitettavaa, että näin tärkeässä keskustelussa ei ole korkea edustaja Rova Ashton ja komission varapuheenjohtaja laisinkaan paikalla. No, me voimme tietysti tehdä töitä ministeri Vamenin kanssa, joka teki tiedonannon tai antoi julistuksen, jonka voin allekirjoittaa sana sanalta. Haluaisin ilmaista solidaarisuuttani ja tukeani Ginean kansalle. Guinea Bissaun kansa on joutunut kärsimään poliittisen epävakauden aiheuttamista verilöylyistä ja turvattomuudesta. Pelkkä köyhyys ei vielä riittänyt, vaan kaiken lisäksi he ovat joutuneet kärsimään kaikista näistä vitsauksista. EPP on ensi hetkestä lähtien seurannut tiukasti tätä kysymystä ja valitettavasti Euroopan parlamentti vasta kuukausi sen myöhään, sen jälkeen mm, kun kiinnitimme tähän huomiota, on onnistunut järjestämään keskustelun tästä. Se kyllä kertoo siitä, kuinka näkymätön tämä Ginean kysymys on. Koska tässä ei ole suuria taloudellisia intressejä, niin sitten ilmeisesti motivaatiokaan ei riitä Euroopan suurille maille, Amerikalle eikä muillekaan maailman mahtaville ryhtyä keskustelemaan tästä kysymyksestä. Mutta ei kai siinä nyt muita syitä tarvita, kun siellä on poliittinen epävakaus ja kurjuus vallalla, niin silloinhan meidän täytyy jollain tavalla puuttua asiaan ja käsitellä sitä ainakin huumekauppa, joka Guinea-Bissaussa on suuri ongelma, sen pitäisi olla jo yksi syy, miksi me käsittelemme tätä asiaa. Niinpä minä pyytäisinkin EUlta enemmän voimaa. Ei ole mitään e, epäilystä siitä, että päätösosmo 2048, joka on aivan oikean suuntainen, mutta päätöslauselmat eivät riitä. Me tarvitsemme myös tekoja. Meidän on oltava tehokkaampia. Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä sellaisten valtioiden kanssa, jotka pystyvät puuttumaan asioihin Guinea-Bissaussa. Se on meidän velvollisuutemme ja minä uskon, että Euroopan unioni tällä hetkellä vastaa oikealla tavalla periaatteessa, mutta käytännön tasolla ja kentä, kenttäsovellusten tasolla se ei toimi tarpeeksi voimakkaasti. Sitä minä komissiolta pyydän. Kiitos. εξ ονόματος ομάδας Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Άννα Γκόμες. Kaksi ja puoli minuuttia, Kiitoksia, hyvä puhemies. Myös minä haluaisin ilmaita, ilmaista solidaarisuuteni Guinea-Bissaun kansalle. Olemme saaneet nähdä, miten he ovat joutuneet taistelemaan kolonialismin sortoa vastaan, mutta teimme virheen, kun meillä oli tämä Guinea-Bissau on avunantomissio vuonna 2010. Tuolloin meidän täytyi ryhtyä vahvistamaan tuon mission mandaattia – mutta ministeri Vamen, se mitä me tarvitsemme on se, että meidän täytyy käskeä sotilaat palaamaan takaisin parakkeihinsa ja jättää kenttä avoimeksi poliitikoille. Muuten ei saada turvallisuutta kansalaisille, ei saada perustuslakia noudatettua, eikä vähennetä Äh, järjestetynä rikollisuuden ja huumausainekaupan vaikutusta maahan. Meidän ei tule puhua pelkästään päätösasemalla 2048 YKlta, joka on maininnut näiden vallankaappain rankaisemista. Meidän täytyy varmistautua siitä, että Carlos Gomes, joka on lähtenyt maasta, ja pääministeri Raymond Pereira toimivat oikealla tavalla. On tärkeää, että unioni on täysin selkeä näissä suhteissaan ECOWASin kanssa ja muistuttaa sitä, että kaikkien maiden täytyy noudattaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa kotonuun sopimuksen nojalla. Ei voida sallia sitä, että kun kysymys on Guinea-Bissausta tai Malista, ECOWAS vie eteenpäin sellaisia ratkaisuja, joka palauttaa niiden ihmisten kunnian, jotka tekivät vallankaappauksen. Se on täysin vääränlainen lähestymistapa. Guinea-Bissau, joka on AKT-kumppani, ei saa jäädä Euroopan unionin hylkäämäksi. On oleellista, että Euroopan unioni työskentelee yhdessä muiden alueen järjestöjen kanssa, ECOWASin kanssa ja YK kanssa, jotta keksitään pelastussuunnitelma maalle, joka on yksi näistä epäonnistuneista valtioista, jossa luonnonvaroja vain ryöstellään ja tuhotaan. Meidän tulisi vaatia laillisen pääministerin paluuta ja tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa, joka luonnollisestikin suojelee sitten ihmisiä tältä humanitaariselta katastrofilta. Ja näin keksitään toimintasuunnitelma, joka käsittelee niitä ongelman juuria, jotka ovat vesittäneet tämän maan kehitystä aiheuttaneet köyhyyttä ja huonoa hallintoa. Itse asiassa tämä vaikuttaa meidän eurooppalaistenkin intresseihin, intresseihimmekin. Ja Guinea-Bissan ongelmat ovat Euroopan ongelmia myös. Συνεχίζουμε με πορτογαλική παρουσία εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Sitten vihreiden ryhmä, ryhmäpuheenjohtaja herra Ruitavaares. Äh, Kiitoksia puhemies kuukausi sitten meidän korkea edustajamme Rova Ashton oli täällä ja olen, paho, olen pahoillani äh, siitä, että hän niin nopeasti ja ohimennen käsitteli eh, Repsol-kysymyksen ja asettui Repsolin puolelle, mutta ei puhunut Kineabisausta mitään. Ja hän sanoi, että hän seuraisi tätä hyvin tiiviisti, mutta nyt huomaamme, että hän ei edes ole täällä paikalla puhuakseen tästä Kineabisausta. Tämä on todella valitettavaa ja se jälleen kerran todistaa sen, mitä kolleganikin äsken sanoi. Eh, ongelmat Guinea-Bissaussa ovat näkymättömiä, koska se on kaukana ja toiseksi, koska eh, se sijaitsee Ähm, maailmassa. Äh, meillä me yritimme, että tuo saada aikaan sen, että tuo valtio ei romahtaisi ja siellä on kaksi ongelmaa. Siellä on ö, huumekauppa ja sitten toisena ongelmana ö, sotilaalliset. Pyrimme nyt siihen, että sotilaat luopuisivat vallasta ja meidän täytyy pohtia, mitä siellä oikein pitäisi tehdä. Ö, ongelma ei ole, miksi ei voida saada aikaan korkean tason bilateraalista neuvottelua. Nyt Euroopan unioni on hyväksynyt vallankaappauksen ja siellä on nyt sitten väliaikainen presidentti ja monia toimenpiteitä, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Ainoa mahdollisuus olisi lähettää sinne rauhanturvajoukkoja, jotta ja Euroopan unionin pitäisi ottaa askel taaksepäin ja korjata menneisyyden virheitä esimerkiksi, ja sen pitäisi auttaa siirtymä kautta ja saada tuo maa jälleen sivilisoiduksi, koska muuten siellä ei tule rauhaa eikä hyvinvointia, koska, jonka kansa siellä ansaitsisi. Kiitos. Εξ ονόματος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστικών. Sitten konservatistien reformistien puolesta herra Chanok, kaksi minuuttia. Since independence from Portugal in 1970s. Puhemies, Eli kun itsenäisyys saavutettiin, niin tämä pieni köyhä maa, Kinebissau, Länsi-Afrikassa on ollut lähes koko ajan konfliktissa siviilia sotilasviranomaisten välillä. Siellä on ollut poliittisia salamurhia. ECR-ryhmä tuomitsee sotilasjohdon viimeaikaiset toimet, joissa vallan kumous häiritsi tai keskeytti presidentin vaalit. ECOWAS, se on alueellinen järjestö, sen täytyy ottaa vahva johtajuus kriisiin turvallisuusta luovat, luovat toimet ja rauhanturvajoukot ja pragmaattiset kovaliinan neuvottelut, taloudelliset sanktiot ovat nyt murtaneet tämän umpikujan ja toivottavasti ovat vakauttamassa maata. Olen kuullut raportteja siitä, että sotilasjunta olisi astumassa syrjään. Ja tässä on sitten tulevaisuuden näköala sitä, että vapaat vaalit voisivat olla tulevaisuudessa. asiantila josta me on totta, on hyvä asia. EU pitäisi vaatia väliaikaishallitukselta, että se ryhtyy olennaisiin äh, reformeihin poliittisen järjestelmää pääprioriteettina. Voidaan unohtaa, että vakaa demokraattinen kinea on myöskin lännen intressissä surullista kyllä, mutta se on hyvin tärkeää huumekaupan keskus Kolumbian ja Amerikan muille huumekartereille. Sen vuoksi huumekaupan torjunta on hyvin tärkeä monien kansalaistemme vuoksi. Kansainvälinen yhteisön täytyy jatkaa sitä, että se tiukasti seuraa ja painostaa, taloudellista painostaa erityisesti Kiinaa kohtaan, jotta se toimisi vastuullisesti ja asianmukaisesti ja lakkaisi olemasta epäonnistunut sortunut valtio, eikä olisi tällainen niin kutsuttu narkovaltio. E- e- EUn tuen kautta täytyy päästä eteenpäin, jotta voidaan varmistaa, että kansalaisoikeudet ja demokraattiset oikeudet taataan kansalaisille. Ja haluaisin Ruitavaarisille muistuttaa, että jos Ashton ei voi olla paikalla tänään valitettavasti, niin miksi Nick Westcott, joka on Afrikka-johtaja ja alueellinen asiantuntija ollut, voinut olla täällä korvaamassa häntä ja kuulemassa keskustelua. Kiitos. Kiitos, herra Chanok. Se oli viimeinen ryhmäpuheenvuoro ja sitten muut puhujat. Ja ensimmäisenä on herra Feijo, kaksi minuuttia. Senhor Presidente, muito obrigado. Este debate que hoje aqui... Kiitoksia. Tämän iltapäivän keskustelu on tietysti seurausta siitä, mitä tapahtui 12.4., kun sotilasvoimat laittomasti kappasivat vallan ja pidättivät pääministerin, kuten myöskin presidentin, ja ottivat käyttöön kansallisen neuvoston, joka ei edusta kansaa, ja se on epädemokraattinen. Guinea-Bissau on koko valtio on vaarassa. Se on erittäin hauras, se tarvitsee tukea jos se aikoo siirtyä laillisuuden polulle takaisin. Se tarvitsee tukea kansainväliseltä yhteisöltä, mutta yhte- kansainvälinen yhteisö ei kuuntele. Se kuuntelee vain niitä, jotka ovat tehneet vallankaappauksen traagista on se, että tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu Guinea-Bissaussa. Moni puhui Guinea-Bissaun näkymättömyydestä, eikä tämä varmaan ole viimeinenkään kerta. Guinea-Bissausta on nyt tehnyt näkyvä täällä Euroopan parlamentissakin. Me emme voi jättää tätä pelkästään puheen tasolle. Tiedän, että muut ryhmät ovat kehittelemässä päätöslauselmia, ja kun näistä päätetään, niin meidän täytyy pyrkiä varmistamaan se, että Ihmiset ovat tietoisia siitä, miten vakava tilanne on kyseessä. Nyt on aika toimia ja siitä syystä vetoan korkean edustajan, joka siis ei ole tällä tänään paikalla, jotta hän ottaisi aivan selvästi kantaa siihen, mitä tietäkin ja missä on täytyy seurata. Meidän täytyy tukea Guinea-Bissaun legitiimejä johtajia. Meidän täytyy vastustaa huumausainekauppaa tuolla alueella ja muilla alueilla. Tämä on meidän viestimme ja toivon, kuulen, toivon että kuulen neuvoston edustajien sanovan näin tämän keskustelun lopuksi, jotta voidaan luonnostaa tie Ginevissan tulevaisuutta varten. Niin, ja Seuraavaksi herra Chesney, puolitoista minuuttia. Tämän on April 12. 12. huhtikuuta maailma sai uutisia, jotka ovat olleet kovin yllättäviä Afrikan mantereelta. 98 vuoden jälkeen neljäs vallankumous, vallankaappaus, kaikki vakauden nimissä. Se saavutti täysin päinvastaisen kuin mitä tavoitteena oli. Alue, maa ja koko manner ovat vähemmän vakaita ja siellä on vähemmän turvallisuutta. Se on alttiimpi köyhyydelle, rauhattomuudelle ja väkivallalle. Tämä noidankehä täytyy murtaa ja kääntää toisinpäin. Kinea-Bissau tarvitsee ulkopuolista apua. Ekovas, YK, Afrikan unioni ja Euroopan unioni ovat suuressa osassa. Niiden täytyy auttaa. maanvakauden palauttaminen täytyy olla prioriteettina oikeusvaltion periaatteet, sosiaalinen kohesio ja koulutuksen parantaminen saa aikaan enemmän kasvua ja investointeja. Se on se tie, johon kaikkien sidosryhmien pitää pyrkiä. Jos Kineabissa on sotilasjohto todellakin välittää kansalaisistaan, heidän pitäisi olla johtoasemassa. Jos ei, kansainvälisen yhteisö on sellaisessa asemassa, että sen täytyy painostaa tarvittaviin muutoksiin. Estonin lausunto 23. huhtikuuta tuomitsi voimakkaasti sen, että tämä vallankaappaus olisi mukaan äh, askel, ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Seuraava puhuja on herra Kaczmarek, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Zamahist. Vallankaappaukset yleensä haittaavat kehitystä köyhissä maissa. Gineopissa on tilanne on hyvin luonteenomainen, koska vallankumous sattui juuri presidentinvaalien aikaan ensimmäisen kierroksen jälkeen, jossa 49 prosenttia sai hallitsevan puolueen ehdokas. Se haittaa myös talouden tärkeimpiä sektoreita, cashew-pähkinäkauppa siinä ja viljely Eh, on häiriössä eniten 80 prosenttia vientituloista. Eli salonkorjuuaika on juuri huhtikuun puolivälissä ja silloin juuri tapahtui vallankumous ja ostohinnat ovat niin huonot, että viljelijät eivät myy, vaan odottavat markkinoilla parantamista ja ne sitten, jotka pystyvät, niin pyrkivät myymään niitä Senegaliin myymään tuotteitaan. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että cashew-pähkinöiden kasvatus ja keräys vaikuttaa tuhansien perheiden elämään ja vallankumouksen seurauksena monet laitokset eivät toimi normaalisti kuten esimerkiksi pankit ovat kiinni ja investointeja on keskeytetty. Tämä johtaa myös siihen, että väliaikaisen vallanpitäjän toimintaa on sellaista, että monien tarkkailijoiden mielestä tästä voisi syntyä opposition ja sotilasvallankaappauksen edustajien sopimus, ja sen vuoksi paluu demokratia voisi olla kovin vaikeaa. Kiitoksia, herra Kasmarek. Ja viimeinen puhuja tässä osassa keskustelua on herra Ferreira, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Me tuomitsemme voimakkaasti tämän sotilasvallankopauksen Guinea-Bissaussa tämänhetkisestä tilanteesta. Ei voida päästä ulos millään hyväksymättömällä tavalla, ellei se sitten liity ö, siihen, että ö, syntyy rauha ja ö, guinea Bissau kansa voi siksi onkin hyvin tärkeää, että tunnustetaan se, että eh, Guinea-Bissau eh, tarvitsee demokraattisia instituutioita ja että presidentti valitaan. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on se, että me emme salli sotilaallisen vallankaappauksen tekemiä, teke, tehneitä henkilöitä ikään kuin asettamatta meitä tosiasioiden eteen. Nyt on ryhdyttävä toimiin, on, on luotava toimenpideohjelma, jonka puitteissa kuka tahansa, joka yrittää kiisautta suppea eh, eh, sen eh, toimia täytyy tulla rangaistuksi. Meidän täytyy ilmaista solidaarisuutemme Guinea-Bissaun kansalle ja vedottava kiireellisiin toimenpiteisiin, joihin täytyy ryhtyä, jotta vastataan näiden ihmisten tarpeisiin vallankaappauksen jälkeen tilanne maassa on huonontunut hyvin hälyttävällä tavalla ja me saamme yhä uusia pyyntöjä avusta, avunpyyntöjä. Siellä tarvitaan lääkkeitä, siellä tarvitaan ruokaa, siellä tarvitaan tukea, apua ja siellä tarvitaan kaiken tyyppistä apua. Meidän täytyy varmistaa se, että tämän tilanteen maan tilanne mm, lähtee parempaan suuntaan. Se oli tarpeeksi huono jo ennen vallankaappaustakin ja nämä FMIin ja eh, Maailmanpankin ohjelmatkin ovat epäonnistuneet yhtä lailla kuin EUn ohjelmat, eh, kumppanuussopimukset eh, ynnä muut nyt ma- maalla, jolla oli ennestään jo paljon ongelmia, on vielä monta uutta ongelmaa ja ihmisten pitäisi päästä itse vapaamaan, vapaasti vaikuttamaan oman kohtalonsa. Menettelyselman puhelista on vain yksi kollega ja se on Rova Vesesku, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Guinea-Bissau on ollut pitkään jo korruptiota, epävakautta, väkivaltaa ja humosaineita. Vaaliprosessin keskeyttänyt vallankaappaus on vain pahentanut tilannetta. Tällä hetkellä prioriteettina olisi väkivallan välttäminen. Tästä syystä on tärkeää, että on allekirjoitettu kansallinen sopimus, jota päästäisiin poliittisesta kriisistä ja valmisteltaisiin siirtymää kohti siviilihallintoa. Tärkeintä on kuitenkin perustuslaillisen hallinnon palauttaminen ja todellisen demokratian saaminen äh, paikan päälle. Kansainvälisen yhteisön rooli on tässä suhteessa merkittävä. Päätöslausuma 2048 on todella kannatettava. On hienoa, että siihen päästiin yksimielisesti. Ekovas, joka on tuominnut vallankaappauksen, joka lähetti rauhan äh, valvontajoukot paikalle viime viikolla on vedonnut korkean edustajan, jotta, kehi- jotta yhteistyötä jatkettaisiin tällä alalla. Kiitos, Rauha Pesesku. Sitten herra Pammen, joka edustaa komission varapuheenjohtaja ja korkea edustaja. Puhemies, kiitän arvoisia jäseniä hyvin näkemysrikkaista äh, puheenvuoroista ja huolenaiheista, joita on tullut esille Kinevissa on tilanteesta. Ennen kuin vastaan korkean edustajan puolesta, haluan esittää muutaman kommentin siitä, missä hän on tänään. Vaikka korkea edustaja voi tietysti olla vain yhdessä, tai korkea edustajakin vaan pystyy olemaan yhdessä paikassa kerrallaan. Ja nyt hän on Bagdadissa. Hän johtaa Iranin kanssa käytäviä neuvotteluita ja asia koskee tietysti heidän ydinohjelmaansa. Sen vuoksi uskon, että on hyvin ymmärrettävää, että hän voi olla täällä paikalla, kuten herra Nick Westgard, Afrikan osaston johtaja on missiolla Burkina Fasossa ja Mauritaniassa. Sen vuoksi hekään ei voi olla paikalla tänään. No, jos puhutaan Kinean pissausta, kommenttinne vahvistivat, että sopusoinnussa demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden kanssa – joita myös ulkoasioiden yksikkö noudattaa, niin Kinia Pyyssä on asiassa tärkeänä pitäisi olla perustuslaillisen järjestyksen ylläpitäminen, pidätettyjen vapauttaminen ja demokraattisen prosessin jatkaminen. Ihan tarkasti, miten tämä tehdään, se ei ole vielä ihan selvää. On vielä edelleen perusteita usk- pelätä, että kompromissi ei välttämättä ratkaise kaikkia taustalla olevia asioita. Juvas on johtavassa asemassa oleva alueellinen toimija sen täytyy toimia ja vastata epävakaaseen tilanteeseen maassa. Tämä täytyy tehdä niin, että on parempaa synergiaa EUn, Afrikan unionin ja Portugalin kielisten maiden yhteisön ja muiden kansainvälisten kumppanin kanssa, jotta voidaan varmistaa, että vakauttamistrategia tehokkaasti käsittelee kriittisiä asioita mukaan lukien se, että saadaan turvallisuussektorin reformivoimaan, rankaisemattomuuden kulttuurin torjunta, eh, huumekauppa-asian hoitaminen. Ja odotan kovasti niitä päätöksiä, joita tämä talo tässä asiassa tekee. Kiitos. Kiitoksia herra Vamen. Tämä aiheen käsittely päättyy sitten tähän ja nyt on sitten muutamia ilmoituksia. Puolan viranomaiset ovat esittäneet vetoomuksen herra Jaroslav Lesek